ulkosuhdehallinnon korkea edustaja tekee kaiken mahdollisen korjataksemme tilannetta. Kiitokset, kiitokset. Ähm, komission jäsenelle me olemme saaneet tähän nyt ähm, kehitysyhteistyövaliokunnan äh, julkilausuman ja päätämme tämän keskustelun ja äänestämme asiasta puolen päivän jälkeen. Ja seuraava kohta esityslistallamme on toinen suullinen kysymys komissiolle oikeusvaltion periaatteista ja ihmisoikeuksista Venäjällä. Ja erityisesti viitataan muukalaisvihaan ja homofobiaan. Ja tässä vihreät, ALDE ja sosiaalidemokraatit ovat kysymyksen esittäjien. Ja ensiksi puheenvuoron käyttää Ulrike Lunacek. Hän on kirjoittanut tätä kysymystä ja hänellä on kaksi minuuttia aikaa. Presidente. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Venäjä on tärkeä maa EUn ulkosuhteissa. Venäjä on Euroopan neuvoston jäsen ja se on allekirjoittanut äh, Euroopan ihmisoikeusjulistuksen, joten meillä on yhteinen sitoumus eurooppalaisina ihmisoikeusstandardien vaalimisessa tällä mantereella, mutta se, mitä me tällä hetkellä näemme, on pelottava väkivallan lisääntyminen tiettyjä ihmisryhmiä vastaan. Ja tänä aamuna me puhumme erityisesti seksuaalivähemmistöistä tai ihmisistä, joita pidetään kuuluvina näihin seksuaalivähemmistöihin. Me olemme kuulleet kahdesta laista. Yksi laki, oli federaation tasolla, ja yksi Pietarin laki, joka e, kieltää propagandan, joka käsittää että, eh, joka kattaa ei-perinteisiä seksuaalisia suhteita alaikäisille. Tämä tarkoittaa siis, että mm, homoseksuaalisuutta pidetään rikollisena ja eh, ja eh, kansalaisjärjestöt saattavat joutua maksamaan joka 25 000 euron sakkoja. Ja esimerkiksi Side by Side elokuvafestivaali ei pysty enää toimimaan ja äh, on laki, äh, jota kutsutaan ulkomaisten agenttien laiksi, joka tarkoittaa, että mikä tahansa ihmisoikeusaktivisti, joka saa rahoitusta ulkomailta, häntä pidetään sitten ulkomaisena agenttina, siis vakoilijana. No se, mitä meidän pitäisi vakoilla, on äh, kuinka he Venäjä käsittelee ihmisoikeuksia ja tämä laki, joka koskettaa ei-perinteisiä alaikäisten seksisuhteita ja niihin liittyvää propagandaa. No mitä olisi tapahtunut sata vuotta sitten? Silloin oli tunnettuja venäläisiä kuten se Tchaikovski tai Pietari Suuri, josta tiedetään, että heillä oli homosuhteita tai että he olivat homoseksuaaleja. Mitä siis tällä tehdään? Vain lisätään väkivaltaa ja hallitus sen hyväksyy. Joten meidän kysymyksemme teille ja myöskin neuvostolle on, että mitä te teette, jotta seksuaalivähemmistöjen oikeuksia suojellaan Venäjällä. Meidän täytyy olla äänekkäämpiä näissä asioissa, koska muuten ihmisiä nöyryytetään ja raiskataan sellaisten ihmisten toimesta, jotka sanovat, että nämä eivät ole ihmisiä, äh, nämä ihmiset on ikään kuin parannettava. Me tiedämme, että meillä on ollut valtaisia ongelmia Venäjällä seksuaalivähemmistöihin kohdistuvassa väkivallassa. Mitä me teemme, hyvä komission jäsen, että ulkosuhteissamme nostaisimme tämän asian esiin ja että Duuma muuttaisi tämän lain? Cornelis de Jong. Kiitokset Ulrike ja sitten vielä kaksi minuuttia Cornelis de Jong. Eh, Kiitos Puhemies, on ilmeistä, että LGBT-henkilöiden asia tilanne heikkenee Venäjällä. Tämä nähdään YouTube-videoissa näitä henkilöitä nöyryytetään. Kysymys on väkivallasta ja sitä on entistä enemmän muissakin maissa, mukaan lukien EU-jäsenmaat. Mutta useimmissa tapauksissa hallitukset EU-ssa ryhtyvät toimiin. Uhrien on siis helpompi viedä asiansa oikeuteen ja he saavat myöskin oikeusviranomaisilta poliisilta asian hoitamiseksi oikein. Venäjällä aset ovat toisin. Viranomaiset toimivat päinvastoin. He heillä on tällainen propagandavastainen laki ja YouTube-videoissa ihmisiä äh, aika iloisesti äh, todella äh, nöyrytetään ja pahoinpidellään internetissä. Nyt LGBT henkilöt ovat pyytäneet meitä olemaan aika varovaisia ja meidän pitäisi kuunnella Venäjällä olevia henkilöitä tässä asiassa. Ja samanaikaisesti nämä järjestöt tietävät, että ne eivät voi auttaa itseään, vaan ne tarvitsevat ulkopuolista apua. Ja ehkä siitä syystä monet kollegat, minä mukaan lukien, on saanut hirvittäviä vastauksia niihin kysymyksiin, joita olemme esittäneet. Olemme myöskin lähettäneet komission mm, varapuheenjohtajalle, korkealle edustajalle kirjeen asiasta. Olemme kuulleet, että hän takaa meille tukemme, mutta mitä sitten, jos tämä tuki kielletään? Meidän on mentävä pitemmälle reaktioissamme. Esimerkiksi Euroopan neuvostossa pitäisi tehdä todella sellaisia toimia, että Venäjää osoitettaisiin sormella. Ja nyt sitten käännyn Rova Malmströmin puoleen. Kuinka voitaisiin taata uhreille parempi kohtalo, jos heitä Venäjällä vainotaan? Emmekö voisi siis tehdä enemmän? Eikö komissio voisi selittää, mitä komissio aikoo tehdä? Gracias, gracias, señor de Jong. Kiitokset, de Jong. Seuraavaksi oli vuorossa Ojuland, mutta en näe häntä paikallaan, enkä koko salissa, joten siirrymme Michael Cashmaniin kaksi ja puoli minuuttia. Hän on myös ollut kirjoittamassa tätä kysymystä. Thank you very much, President. Kiitokset puhemies. Hyvä komission jäsen on kiintoisaa että tämä alkoi jo vuonna 2006 ja tämä oikeastaan vuonna 1987 alkoi jo Thatcherin hallinnolla ja se tuli voimaan 88. Shakespeare oli myös biseksuaali ja, ja vuonna 2011, kun me oikeastaan tuohon 2006 lainsäädäntöön pohjautuen olemme saaneet federalistisen lain ja sitten olemme saaneet vielä tämän ulkomaisia agentteja koskevan lain on kyse sitten homo- ja biseksuaaleista ja transihmisistä ja heidän järjestöistään ja kaikista muista vähemmistöistä, jotka joutuvat syrji, entis- ennennäkemättömän syrjinnän piiriin. Yhdeksän järjestöä on nyt oikeuskäsittelyissä, 18 on saanut, on rekisteröity ulkomaisiksi agenteiksi ja erinäisiä varoituksia on tullut siitä, ettei lakia saa saisi loukata. Ja tässä on erinäistä pelottelua, kiusaamista, syrjintää, kansaisyhteiskunnan edustajia on pidätetty, heitä on leimattu Venäjän vihollisiksi ja perinteisten arvojen vastustajiksi, mitä ne sitten ikinä ovatkaan. Ja tähän kuuluvat nämä HLBT-ihmiset ja monet muut vähemmistöihin kuuluvat ihmiset, mutta tämä eivät edusta oikeita venäläisiä arvoja, vaan pikemminkin Daeshin diktatorista, teräksistä hallinnon kaipuuta. Venäjällä, Venäjä pitäisi kylläkin noudattaa näitä ihmisoikeuksia, eurooppalaista ihmisoikeussopimusta myöskin. Ja hyvä komission jäsen, toivon, että te ja ulkosuhdehallinto ja koko komissio ryhdytte toimiin. Täytyy valvoa tätä toimintaa Venäjällä edelleenkin ja ottaa tämä vuoropuhelun mukaan joka kerta ilman myönnytyksiä. Ja tämä pitää ottaa esille aina poliittisissa huippukokouksissa ja monissa muissa asioissa jopa talvi olympialaisissa. Ja komission täytyisi myös miettiä tuota viisumin helpotusjärjestelmää Venäjän kanssa. Ei meidän pidä antaa heille nyt lahjoja, kun siellä sitten saa jatkaa syrjintää. Odottelen teidän vastaustanne näihin kahteen kysymykseen. Kiitokset Michael ja komission jäsen, olkaa hyvä. Voitte nyt vastata kysymyksen esittäjille. I know this is a concern. Kiitoksia. Tiedän, että tämä on huolenaihe, jonka tämä parlamentti on nostanut esiin useaan otteeseen viime kuukausina. Ja me äh, olemme yhtä lailla huolissamme ihmisoikeustilanteesta Venäjällä. Äh, haluaisin vakuuttaa teille, että nostamanne huolet on otettu esiin vastauksissamme. Aivan alusta asti unioni on selkeästi osoittanut, että Venäjän täytyy noudattaa kansainvälisiä sitoumuksia ja yrittää saada aikaan järjestelmä, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja demokraattista valtiota. Me olemme jatkuvasti nostaneet esiin epäjohdonmukaisuuksia näiden sitoumusten ja uusien lakien suhteen, jotka liittyvät esimerkiksi Äh, homoseksuaaliseen propagandaan, internetin valvontaan, niin kutsutuihin ulkomaisiin agentteihin tai jumalanpilkkaan. Ja äh, teidän äh, kysymyksenne liittyy kahteen näistä laeista, ulkomaisten agentteihin liittyvää lakia ja sitten tämä propagandalaki, joka liittyy muihin epätavanomaisiin sukupuolisuhteisiin alaikäisillä ja niihin liittyvään propagandaan. Ähm, me olemme olleet huolissamme näiden lakien hyväksymisestä ja täytäntöönpannosta. Korkea edustaja on nostanut, äh, reagoinut julkisesti joka kerta, kun tällaisia lakeja on hyväksytty. Tämä on selkeästi osoittanut meidän kantamme. Me olemme systemaattisesti nostaneet nämä asiat esiin kaikissa keskusteluissa venäläisten osapuolten kanssa. Meidän mielestämme tämä niin kutsuttu äh, homoseksuaalisen propagandan liittyvä laki äh, leimaa tiettyjä ryhmiä ja johtaa väkivaltaan. Ihmisoikeuskonsultaatioissa me olemme nostaneet tämän asian, mutta myös muissa poliittisissa vuoropuheluissa. Minulla on säännönmukaisesti yhteyksiä Venäjän viranomaisiin, erityisesti oikeus- ja sisäministeriön, ja olen nostanut tämän esi- asian esiin monta monta kertaa kokouksissa Moskovassa ja Brysselissä ja muualla. Moskovassa olemme myöskin tavanneet ihmisoikeuksien äh, presidenttisen neuvoston äh, kanssa. Tämä asia nostettiin esiin myös Jekaterinburgin huippukokouksessa. Äh, korkea edustaja korosti, kuinka huolestunut EU on siitä, että kansalaisyhteiskunnan tilaan pienenee ja tämä johtaa Venäjän väärään suuntaan. Meillä pitää olla parempi pohja ihmisoikeusvuoropuhelu, jonka pitäisi tapahtua Moskovassa, ja siellä pitäisi olla venäläisiä ministereitä paikalla, ja seuraava keskustelukierros on suunniteltu äh, äh, pian käytäväksi. Äh, vetosimme YK on ihmisoikeusneuvostoon sen 24. kokouksessa, jotta se kiinnittäisi huomiota Venäjän tilanteeseen, erityisesti liittyen näihin kahteen lakiin. Ja vetosimme Venäjän federaation, jotta se mahdollistaisi mielipiteen vapauden, kokoontumisen vapauden ja varmistaisi näiden vapauksien toteutumisen. Me olemme samantyyppisiä lausuntoja antaneet Euroopan neuvostossa ja Etyjissä ja toivomme, että Venäjä uudelleen tarkastelee näitä tekstejä, tätä lainsäädännön täytäntöönpanoa ja noudattaa Venetsian komission suositusta täysin. Hyvät jäsenet, hyvä puhemies, se eh, ihmisoikeusjärjestön toiminto eh, Venäjällä on vaarassa. Esimerkiksi Golos, joka on vaalitarkkailujärjestö, on suljettu ja se on saanut sakkoja. Eh, noin 70 järjestöä on saanut varoituksen siitä, että ne eivät saa ottaa vastaan ulkomaista rahoitusta tai että ne tullaan luokittelemaan ulkomaiseksi agenteiksi. Tämä on tar- tarkoituksena on lopettaa nämä järjestöt pelottelun kautta. Meidän tarkoituksena on tukea näitä järjestöjä, jotta ne voivat jatkaa legitiimisiä työtään. Vähemmistöjen oikeudet, journalistien suojelu ja muu mielestämme lisää oikeusvaltioperiaatteen luomista Venäjällä. Me tulemme jatkossakin tukemaan kansalaisjärjestöjä ja pidämme yhteyksiä Moskovaan ja Brysselissä äh, oleviin järjestöihin. Äh, Ihmisoikeus Siihen korkea edustaja Stavros Lambrinidis käsittelee tätä asiaa. Hän tulee matkustamaan tämän kuun lopussa äh, Venäjälle. Me olemme koko ajan tukeneet näiden järjestöjen toimintaa ja korostaneet sitä, että ne eivät ole todellakaan kenenkään agentteja. Ja tämä viesti on toistettu EU-Venäjä kansalaisyhteiskuntafoorumissa tänään maanantaina ja sanottu useaan otteeseen. Me jatkamme myöskin oikeusjärjestelmän oikeudenmukaisuuden arviointia suku, seksuaalivähemmistöjen syrjintä ja puutteet laissa tulevat vaikuttamaan myös kahdenvälisiin suhteisiin Venäjän kanssa. Venäjän täytyisi tietää, että tällaiset kehitykset eivät tule parantamaan meidän suhteitamme. Venäjän edun mukaista on pitää yllä oikeusvaltioperiaatetta ja hyväksyä lakeja, jotka ovat Euroopan neuvoston arvojen mukaisia. Me tuemme Venäjää tässä asiassa suorassa ja toivottavasti rakentavassa vuoropuhelussa. Kiitoksia. Kiitokset komission jäsenelle. Ja seuraavaksi ryhmien poliittisten ryhmien puolesta, kansanpuolueen puolesta. Kristof Liisek, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos, bardzo, panie przewodniczący, szanowna pani komisarz. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen, Rakkaat kollegat, ennen kuin puhun Venäjästä, haluaisin kertoa teille hyvin surullisen uutisen, jonka juuri sain tässä aamulla. Herra Martins on menehtynyt vain juuri äsken. Hän kuoli ja haluaisin ilmaista myötäntoni hänen perheelleen. Ja toivon, että ennen kuin äänestämme, puhemies kunnioittaisi tämän suuren eurooppalaisen poliitikon muistoa. Nyt sitten Venäjästä. Olen iloinen, kun kuuntelin komission jäsentä. Tervehdän näitä sanoja ja todella hyväksyn joka ainoan niistä. Itse asiassa veitte sanat suustani olen iloinen siitä, että korkea edustaja ja komissio ovat näin aktiivisia yrittäessään muuttaa tätä kummallista lainsäädäntöä. Tätä ei voida hyväksyä tällä vuosituhannella. Ja meidän kaikkien pitäisi vedota myös omiin hallituksimme, jotta painostettaisiin Venäjää. Tämä laki on skandaali. Ja pelkästään korkean edustajan tai komission jäsenen ei pitäisi tässä toimia, vaan joka ainoan ulko- ja pääministerin pitäisi toimia, kun he ovat yhteyksissä Venäjään. Heidän pitäisi sanoa, emme voi hyväksyä tilannetta, jossa tällainen omituinen laki on voimassa. Gracias, kollega. Kiitokset. Ja seuraavaksi Demarien puolesta puolitoista minuuttia. Enrique Ferrero. Gracias, señor presidente. Gracias. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Minä tahdon toki osoittaa myötätunteani Martinsin perheelle. Hän on jo nyt menehtynyt. Hän ei kuulunut minun poliittiseen perheeseeni, mutta kuitenkin me yhdessä jaoimme yhteiset arvot, jotka liittyvät muun muassa tähänkin kysymykseen ihmisoikeuksiin erityisesti. Ihmisoikeuksia voidaan loukata hyvin monella tavalla hyvin monia epätasa-arvoisuuden lähteitä on olemassa ja perusoikeuksia voidaan loukata usealla tavalla ja yksi liittyy juuri siihen, että saa vapaasti valita seksuaalisen suuntautumisensa. Ja siitä syystä uskoisin, että kun me nyt vaadimme Venäjää kunnioittamaan oikeusvaltiota, niin me emme puhu ainoastaan tiettyjen ihmisten kansa joukosta, vaan pikemminkin kaikkien ihmisten oikeuksista, koska kyse on kaikkien ihmisten oikeuksista, kun näitä oikeuksia käydään loukkaamaan. Ja siitä syystä minä tuen ja rohkaisen komissiota tässä työssä ja meidän täytyy välittää Venäjälle vahva viesti ja sehän on hyvin merkittävä naapurimaa. Eli meidän suhteemme Venäjään on, on globaali suhde, kaiken kattava suhde. Me emme puhu ainoastaan energiasta tai talousasioista, vaan me puhumme myös arvoista, joita me unionina tuemme. Kiitokset Enrique ja vihreiden puolesta kaksi ja puoli minuuttia. Intveld, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Uh, neuvoston uh, paikka on taas tyhjä, kuten yleensä um, paljon on sanottu siitä, mitä Venäjällä tapahtuu ja kaikki ovat hyvin huolissaan näistä kehityssuuntauksista ja itse asiassa näiden eri kehityssuuntausten yhdistelmä on erityisen huolestuttava. On tämä seksuaalivähemmistöihin kohdistuva laki ja sitten nyt kaiken huipuksi Putin, entinen KGB-johtaja on hyväksynyt tällaisen lain, joka mahdollistaa valtaisan valvonnan ennen Sochin olympilaisia. Täällä äh, tavoin hän pystyy valvomaan ihmisiä, pelottelemaan heitä ja sulkemaan heidän suunsa ja Tämä tulee olemaan eräänlaista itsesensuuria. Meidän pitäisi olla tiukempia. Ei meidän pitäisi puhua pelkästään vuoropuhelusta herra Putinin kanssa jotenkin. Minusta tuntuu, että herra Putin ei kauheasti välitä tästä vuoropuhelusanasta. Mm, ensinnäkin kansainvälisen olympiakomitean asenne, se ei ole ehkä meidän asiamme, mutta minä olen kauhistunut heidän asenteestaan he kieltävät esimerkiksi näkyvät äh, tuet HLBT-ihmisille, äh, koska he sanovat, että tämä on politiikkaa. Miten se voi olla politiikkaa, jos muistetaan herra Putinia hänen äh, sitoumuksistaan Euroopan neuvoston jäsenenä? Miten se voi olla politiikkaa, jos muistetaan ihmisoikeusvelvoitteista? Se ei ole politiikkaa. Ja sitten haluaisin kansalaisia olympiakomitealle sen jäsenille sanoa, koska ovat ihmisiä ja he pelauttautuvat erilaisten argumenttien taakse. Hiljaisuuskin on viesti. Se on tuen osoitus herra Putinille, joten vetoaisin olympiakomiteaan, jotta se pikaisesti muuttaisi asennettaan. Me Euroopan unionina tulemme liittymään Euroopan ihmisoikeus yleissopimukseen, niin emmekä me voi hyväksyä sitä, että sen periaatteet vesittyvät, koska yksi jäsenistä ei noudata niitä. Siksi meidän täytyy pohtia, että eikö Venäjän jäsenyyttä Euroopan neuvostossa voitaisiin keskeyttää. Ja lisäksi olisin komissiolta kysyä, mitä nämä viisumihelpotuskysymykset Venäjän kanssa. Me voi jatkaa vain keskusteluja ja esittää niin kuin mitä ei tapahtuisi. Hyvät kollegat, viimeinen asia, jonka haluaisin sanoa, viimeinen ehdotus on se, että meidän on annettava tuen osoitus kansalaisjärjestöille ja seksuaalivähemmistöille Venäjällä, mahdollisesti ehkä myös EU-rahoitustuen kautta näille ihmisille. Meidän pitää vain unohtaa tämä ulkomaisen rahoituksen kielto, koska tässä on kyse Euroopan unionin perusarvoista. Kiitokset Sofia ja vihreiden puolesta. Marie Cornelissen, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitos. Big neighbor. And I would very... Kiitos. Niin minä toivoisin Venäjän tulevan lähemmäs unionia enemmän matkailua, enemmän kauppaa ja niin poispäin, mutta Putinin hallinto kyllä vie Venäjää kauemmas ja kauemmas Euroopasta. Tämä propagandalaki on järkyttävä symboli siitä, miten ihmisiä loukataan niitä, jotka eivät ole samaa mieltä Putinin kanssa. Nämä ulkomaista rahoitusta saavat järjestöt leipataan suoraan ulkomaisiksi agenteiksi toimenpiteiksi ja tämäkin loukkaa ihmisoikeustaistelijoita. Nuoria homoseksuaaleja pelotellaan ja häiritään ja väkivalta HLBT-väestöä kohtaan on kasvanut ja he joutuvat kärsimään suoranaista vainoa. Putinin hallintoa ei voida pitää oikeana hallintomuotona ja minun valtioni on nyt eh, erinäisiä juhlia järjestänyt eh, 400 vuoden kauppasuhteiden ylläpitämisen kunniaksi Venäjän kanssa. Nyt täytyy lopettaa se venäläishallinnon pitäminen ystävinä, koska he eivät edes ole ihmisoikeuksien ystäviä, eivätkä myöskään kansala- Venäjän kansalaisten ystäviä. He rakastavat vain omaa valtaansa. Me emme saa enää kaupahelpotuksia tehdä, ei mitään viisumimyönnytyksiä ilman ihmisoikeuksien parempaa kunnioittamista. Ei voida järjestää enää kokouksia Venäjän kanssa eh, ilman, että me pureudumme tähän ihmisoikeuskysymykseen ja tuohon ilmaisun vapausasiaan erityisesti. Tässä täytyy olla seuraukset Venäjälle myös tuolla Euroopan neuvostossa ja tämä tilannehan pahentuu vain päivä päivältä Venäjällä ja meidän täytyy tukea Venäjän kansalaisia tässä tilanteessa, kun heidän hallituksensa on heidät hylännyt. Kiitokset Korneliseen ja seuraavaksi puolitoista minuuttia Tannok. Puhemies Monet täällä mieluusti ottivat vastaan rautaisiripun romahtamisen. Sitten kymmenen vuotta sen jälkeen Khodorkovski laitettiin vankilaan ja hänen tapauksensa osoittaa todella, kuinka oikeusvaltio ja ihmisoikeustilanne on Venäjällä heikentynyt. Sen hallitus on todella ottanut viholliseksiin kaikki ne, jotka haluavat elää rauhassa vahingottamatta ketään. Etniset vähemmistöt, monet muut joutuvat kärsimään Venäjällä ja Venäjän hallitus on viime kuukausina puhunut voimakkaasti siihen suuntaan, että tämä sen harjoittama väkivalta on legitiimiä ja erityisesti siitä osoituksena tämä laki. Tiedämme, että perinteisiä arvoja Venäjällä kunnioitetaan, mutta ei kuitenkaan vapaassa ja demokraattisessa yhteiskunnassa, kuten Euroopan neuvoston jäsenmaassa, ei voida toimia tällä tavalla. Estetään pääsy tärkeisiin verkkoihin ja oma henkilöllisyys joudutaan kieltämään. Haluaisin siis tietää, mitä Euroopan unioni on tehnyt näiden ihmisoikeus- ja oikeusvaltiokysymysten esille ottamiseksi Venäjän viranomaisten kanssa ja tässä kuuntelen komission jäsen Malmströmiä. Tietysti strategiset, poliittiset, kaupalliset, muut syyt puhuvat puolestaan, hyvän suhteen puolesta, mutta on kuitenkin muistettava, että kaikkien heikompia yhteiskunnan jäseniä ei saa syrjää. Kiitokset Charles ja Cornelia Ernst minuutiksi. Euroopan yhteisnäisen vasemmiston puolesta. Kiitoksia. Minä muistan erään Äh, uutisen äh, televisiosta venäläistä naisesta, joka seisoi Olympiastadionin edessä ja nosti tällaisen äh, plakaatin ylös, jolla vastustettiin tätä ähm, lakia ja häntä haukuttiin ja poliisi vei hänet pois. Tämä oli kauheaa. Homofobialla on hirveä perinne Venäjällä. Tilanne on katastrofaalinen. Nyt meillä on tämä laki. Meidän täytyy nyt nopeasti, nopeasti toimia. Ihmisoikeudet ovat universaalit. Niiden täytyy olla maailmanlaajuisesti voimassa. Tietenkin myös Venäjällä, missäs muualla. Mutta me tarvitsemme vuoropuhelua Venäjän kanssa. Sanktioilla emme pääse eteenpäin. Meidän täytyy puhua e- eikä piilotella minkään taakse. Siksipä tuen tässä komission jäsenen toimintaa, joka todella yrittää käydä tätä keskustelua ehkä ainoana. Ja minua harmittaa se, että neuvosto ei, kuten yleensä, toimi tässä asiassa, eikä omissakaan maissaan eh, ryhdy riittävän toimiin homofobian torjumiseksi. Pyytäisin teitä, hyvä komission jäsen, että jatkatte työtä Tämä on erittäin tärkeä niille ihmisille, joita tämä koskettaa. Ja minä mielelläni matkustaisin jälleen Venäjälle myöskin lomalla, äh, hyvällä omalla tunnolla. Ehkä pystymme kaikki tähän hiukan vaikuttamaan. Kiitokset äh, Ernst ja, ja Stadler sitoutumattomien puolesta. Puhemies, tämä parlamentti muutama viikko sitten teki päätöksen, jossa Venäjä tuomittiin, koska se eh, puuttui naapurivaltioiden sisäiseen eh, toim- sisäisiin eh, asioihin, mutta tämä koko keskustelu on samanlaista eh, Venäjän sisäisiin asioihin puuttumista. EU eh, e ei tee mitään Saudi-Arabian kaltaisiin eh, maisten suhteen, jossa joka vuosi teloitetaan ihmisiä johtuen heidän sukupuolista suuntautumisestaan. Venäjällä ei ole laisinkaan sellaisia ihmisoikeusrikkomuksia kuin esimerkiksi Turkissa, mutta Turkin kanssa meillä on liittymisneuvottelut kesken. Meillä, hyvät naiset ja herrat, ole tässä uskottavuutta äh, keskustella näistä asioista. Kummatkin lait, jotka, joista täällä keskustellaan, ovat saaneet laajan tuen Venäjän kansalaisilta. Jos äh, demokratiaa kannatatte, niin silloin teidän täytyy myös kunnioittaa Venäjän kansalaisten tukea näille laille. Tämä on Venäjän sisäinen asia, jonka venäläiset hoitavat ja julkinen mielipide tulee siellä vain vahvistumaan, koska he ovat sitten sitä mieltä, että ulkovaltiot puuttavat Venäjän sisäisiin asioihin. Venäläiset suojelevat arvojaan ja Venäjän kansalaiset ei ovat ole niin tiukkoina. He ottavat tämän keskustelun hyvin rennosti. Teidän asiakirjanne ja päätöksenne eivät siellä vaikuta kehenkään, kehenkään. Siksi he voivat olla ihan rentoja tämän keskustelun suhteen. No niin, ja seuraavaksi Stifler, kaksi minuuttia. Madame la commissaire, chers collègues puhemies, kun useita ilmaisun ja yhdistymisen ja kokoontumisvapauksia, erityisesti tämä propagandavastaiset lait ja myös ulkomaalaisia agentteja koskevat lait tulevat voimaan. Mukalaisvihamieliset ja homofobiset toimet ovat Venäjällä lisääntyneet. Tilanne on hyvin huolestuttava. Homoseksuaalisen propagandan kieltävä laki on todella seksuaalivähemmistöjen etujen vastainen Venäjällä ja tämä todella pahentaa tilannetta, näiden henkilöiden tilannetta. Euroopan unionin täytyy reagoida ja toimia enemmän. On meidän velvollisuutemme valistaa Venäjän viranomaisia niistä vaikutuksista, joita tällä lailla voi olla, ja heitä on muistuttava heidän kansainvälistä sitoumuksistaan. Korkean edustajan ja ulkosuhdehallinnon on sitouduttava väsymättömästi poliittiseen vuoropuheluun näistä hyvin vakavista rikkomuksista. Kiitokset Michelle. Ja seuraavaksi puolitoista minuuttia Joanna Senitsin, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies. Euroopan unioni tahtoo vahvistaa kahdenvälisiä suhteitaan Venäjään. Me kuitenkin odotamme, että kansanvallan periaatteita ja ihmisoikeuksia noudatettaisiin. Siitä syystä me olemme kovasti huolissamme siitä, että Venäjä on epäonnistunut eikä halua vastata näihin kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin, vaikka ne on kirjoitettu Euroopan unionin Euroopan ihmisoikeusasiakirjaan ja myös tähän liittyvät poliittiset oikeukset. Tässä on ollut julmia hyökkäyksiä muukalaisvihan ja homofobian kannalta ja ihmisoikeusloukkauksien tarkkailijat eivät voi jatkaa toimiaan. Rauhanomaiset mielenosoitukset on myös usein joutuneet kärsimään tästä ja myös ulkoiset, ulkomaiset lehtimiehet ovat joutuneet tästä kärsimään. Ihmisoikeustaistelijoita on jopa murhattu. Ei, tässä on täysin mahdotonta jatkaa toimintaa. Me olemme nyt huolissamme vaikka olemme äänestäneet tuosta oikeusvaltioperiaate julkilausumasta myös Venäjän kohdalta. Siitä se näyttää kaikuneet mm, kuuroille korville. Venäjä Venäjän pitäisi noudattaa ihmisoikeuksia, se parantaisi sen uskottavuutta ja sen kuvaa ylipäätään koko unionissa. Kiitoksia. Kiitoksia teille ja minuutti, minuutti Phil Venjon. No le veo. Hän ei näytä olevan täällä. Hän oli täällä juuri äskettäin, mutta ehkä hän on lähtenyt hetkeksi, joten Adam Bielan. Jednym z przykładów rosyjskiego autorytaryzmu jest z całą pewnością ustawa zagraniczna. Tämä Venäjän autoritaisen valtion e, esimerkki on e, se, että yli 200 järjestöä on luokiteltu ulkomaisiksi agenteiksi. Näitä järjestöjä valvotaan yhä enemmän ja ne järjestöt, joita on rahoitettu ulkomailta, on pitänyt luopua näistä määrärahoista. Tämä koskee erityisesti järjestöjä, jotka tarkastelevat oikeusvaltioperiaatetta. Golos-järjestö on kielletty ja tämä järjestö sanoi, että viime vaalit eh, olivat epäoikeudenmukaiset ja väärin järjestetyt. Minä olen erittäin huolestunut tästä ja olen huolestunut Venäjän armeijan toiminnasta. Eh, hyvin paljon koulutusta järjestetään eh, enemmän kuin koskaan neuvostoaikojen jälkeen meidän diplomatian on toimittava. El señor Kiitokset ja seuraavaksi kaksi minuuttia kukaan. Kiitokset puheenjohtaja. Venäjä on ollut usein tapetilla. Nyt olympiakisat ovat lähestymässä ja pelätään, että olympiajulkilausumaa ei noudateta. Venäjää hyvin, hyvin raskaasti lyö alas kansalaisyhteiskuntaansa ja kansalaisiaan. Ja tässä tilanteessa huolestuttavaa on se, miten valtavasti kotimaista ja ulkomaista painostusta on harjoitettu Venäjään kohdistaa toimensa kansalaisyhteiskuntaan ja levittää pelkoa ja tekee kansalaisjärjestöjen toiminnan mahdottomaksi. Tämä ulkomaisten agenttien laki ja ulkomaisen tuena laki on selvä esimerkki tästä syrjivästä lainsäädännöstä, jota on viime kuukausien aikana hyväksytty Venäjällä. Nämä kaksi lainsäädäntöä tarjoavat mahdollisuuden mielivaltaisille lainsäädännön tulkinnoille. Tämä, tästä järjestelmästä näin ollen tulee poliittisen vallan väline ja se luo sellaisen yhteiskunnan, jossa jotkut ryhmät ovat haavoittuvia ja heitä käsi kohdellaan toisen luokan kansalaisina. Venäjä myös painostaa Armeniaa liittymään tulliunioniin ja Ukrainaan myös suhteessa itään ja länteen ja myös Liettua kauppaa suhteissa on kovasti painostettu tässä viime viikkoina. Venäjän tilanne huononee, meidän ei tule jäädä vaitonaiseksi, meidän täytyy selkeällä tavalla esittää huolenaiheemme tilanteen kehityksestä. Kiitokset puhemies. Ja seuraavaksi minuutti Mitro Repo arvoisa puhemies euroopan eh, unionin

Kiitokset ähm, Mitrolle ja seuraavaksi minuutti Strejček, olkaa hyvä. Dobrý den, dámy a pánové. Já... Hyvät naiset ja herrat, koko kautta koko keskustelun olen nyt äh, havainnut äh, eri näkemysten sisällön ja yhtenäisyyden. Mutta sanoisin vielä seuraavat sanat. Olen elänyt kommunistisessa Tsekoslovakiassa, eikä minulla ollut mitään oikeutta mikä minulla ole mitään oikeutta puoltaa mitään, mikä liittyy Neuvostoliittoon. Täytyy kuitenkin muistaa, että Venäjä ei ole Neuvostoliitto, Venäjä ei ole kommunistivaltio, eikä Venäjä toimi sillä tavalla kuin 3-40 vuotta sitten on toki totta, että Venäjän reitti demokratiaan ei välttämättä ole meidän toivomamme mukainen. Se saattaa olla hyvinkin mutkainen, mutta kyllä kuitenkin tilanne on kehittynyt suhteessa viimeisiin kymmeniin vuosiin. Ja jos ajatellaan vaikkapa Venäjän ortodoksikristillistä kirkkoa, joka pitää näistä perinteistä yllä, e, ehkä Venäjän ortodoksikirkko on joutunut nyt loukatuksi näiden meidän esittämiemme kommenttien kautta. Kiitokset. Ja seuraavaksi Weidenholzer, puolitoista minuuttia. No niin, Hän ei näytäkään olevan täällä salissa, joten seuraavaksi viimeinen puhuja täällä erää. Hän on varapuheenjohtaja Vlasak. Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat Venäjän viranomaisten kielteinen lähestymistapa kansalaisjärjestöjä, vähemmistöjä ja toimittajia kohtaan, poliittisesti perustellut väkivalta ja kuolemantuottamukset ovat esimerkki siitä, että demokratia ja ihmisoikeudet eivät ole vahvalla Venäjällä. Ne, jotka haluavat niitä puolustaa, koske, äh, kärsivät syytöksistä ja heidän henkensä on joskus vaarassa. Siksipä meidän on sanottava, että kaikenlaista ponnistelusta huolimatta emme ole onnistuneet muuttamaan Venäjän asennetta ihmisoikeuksia koostaan ja parantamaan äh, vaikeaa tilannetta siellä. Kummatkin osapuolet pitävät ihmisoikeuksia tärkeänä kysymyksenä, mutta tämä on vain sanahelinää eikä se vaikuta EUn ja Venäjän suhteisiin, erityisesti mitä tulee sen kaup- niiden kauppasuhteisiin. Lisäksi jotkut valtiot ovat muuttaneet ulkopolitiikkaansa talouskriisin painostuksen alaisena ja ovat ryhtyneet käymään kauppaa Venäjän kanssa. Siksi meidän pitää nostaa aina uudelleen esiin tämä asia. Kiitoksia. Entramo. Kiitokset Vlasaki ja seuraavaksi menettely ilman puhe, puhujaluetteloa. Meillä on neljä puhujaa tässä luettelossa. Ensiksi minuutti Petrovic. No ei häntäkään tällä näy, vaikka hän halusi tälle, tähän luetteloon, mutta sitten hän jo lähtikin. No sitten Donskis näkyy olevan paikalla. Yeah, thank you, Mr. President. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Itse asiassa sen sijaan, että tässä juhlittaisiin Andrei Saharov ja Bonner ja Aleksejava ja muita ihmisoikeuspuolustajia, heidät leimataan. Nämä ulkomaiset agentit oli termi, jota Stalin käytti vihollisvaltioista ja nyt sitten kun tässä yritetään samalla tavalla leimata LGBT ihmiset ja nämä järjestöt, niin voidaan kysyä, että miksi maa, jolla on täysi syy juhlia ihmisoikeuksien puolustajia, itse asiassa toimii tällä tavalla. Meillähän on Andrei Saharov-palkinto täällä Euroopan parlamentissa, jolla juhlitaan ihmisoikeuksien puolustajia itse asiassa nyt Venäjä leimaa itsensä. Tämä on suuri paradoksi. Meidän ei tule vaieta tästä. Yes, Leonidas. Kiitokset Leonidas ja Paul Murphy. Thank you, president Russia's new legislation which bans the Kiitoksia. Venäjän uusi laki, joka kieltää niin kutsutut ei-perinteiset seksuaalisuhteet, on aiheuttanut valtaisen väkivallan aallon seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Tämä on mitenkään yllättävää, koska tämä oli tämän lain tarkoitus lähettää viesti, että hallitus hyväksyy väkivallan seksuaalivähemmistöä vasten e-, erilaisia hirveitä oikeistoryhmiä näkyy äh, YouTubesta, jolla on ällöttäviä nimiä äh, ja ystäviäni on pidätetty jatkuvasti Venäjällä, koska he ovat osallistuneet äh, seksuaalivähemmistöjen tapahtumiin ja heidät on sitten hakattu. Tämä on hirveä mm, nämä hirveät vankilaolosuhteet, pusirajoitin jäsenen pakottaminen nälkälakkoon, Pride-kulkuen kieltäminen sadaksi vuodeksi, nämä ovat kauheita tapahtumia. Yhden sortaminen on kaikkien sortamista. Kaikki ne, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja työläisten oikeuksia, pitäisi asettua tälle puolelle. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten Broms we have heard from the commissioner that there ought to be respect niin oikeusvaltion noudattaminen ihmisiä ei pitäisi joutua, ihmisten ei pitäisi joutua kärsimään. Me olemme juuri kuulleet ihmisoikeusvaliokunnasta, että ihmisiä on loukattu ja murhattu ilman mitään oikeuskäy, oikeuden käytäntöä ihmisiä täytyy kohdella aina kunnioittavasti ja oikeusvaltiopohjaisesti. Meidän täytyisi kuitenkin nyt Venäjän sijaan tutkailla myös omia valtioitamme ilma, ja tätä yhdistymisvapautta ja ilmaisuvapautta Venäjällä. Monet Euroopan unionissa kuitenkin eh, sulkevat suun monilta ihmisiltä ja minä olen varma siitä, että monet jäsenet täällä ovat puhuneet täydestä sydämestään vilpittävästi, mutta uskoisin, että tämän keskustelun takana on hyvinkin vähän tekemistä seksuaalisuuden tai ilmaisuvapauden kanssa. Tässä on pikemminkin kyse Venäjän ulkopolitiikasta. Kiitokset. Nyt tämä menettely ilman puhujaluetteloa päätyy ja keskusteluun päätämme komission jäsenen puheenvuoroon. Cecilia, ole hyvä. Kiitos. Aluksi haluaisin komission puolesta ilmaista ja osoita kunnioitusta herra Martensille suurelle eurooppalaiselle. Ajatuksemme ovat hänen ystäviensä ja perheensä kanssa haluaisin kertoa kuitenkin hyviäkin uutisia tähän synkkään keskusteluun tänään aamulla. Venäjä lopetti nämä 100 prosentin tarkastukset liettualaisissa kuorma-autoissa ja tässä tietysti kysymys on myöskin solidaarisuusta puheenjohtaja valtiota kohtaan. Sitten huonoja uutisiakin on ihmisoikeusrintamalta erityisesti tiistain tuomio Tsentenkoa vastaan mieli sairaalaosaston lähettämiseksi on huono uutinen. Olin myöskin järkyttynyt, kuin luin Rova Kolokonikovan kirjeen Pussy Riotin jäsenen. Hän kertoi hirvittävistä oloistaan ja nälkälakostaan. Me olemme ilmaiset huolemme Venäjän viranomaisille ja pyytäneet että tämä henkilö saisi olla yhteydessä henkilön perheeseensä ja asianajajinsa. Viimeisimmäksi sitten tämä Greenpeace-tapaus. Olemme olleet yhteyksissä Moskovaan niin Greenpeacein ja jäsenvaltioihin kuin myöskin konsulaattoihin ja suurlähetystöihin. Tällä hetkellä olemme torjuneet tämän merirosvous nimikkeen ja olemme toivoneet, että nämä 30 henkilöä sekä tuo laiva vapautettaisiin. Pahoittelut herra Cashmanille, koska unohdin vastata kysymykseen viisumeista. Tämä on asia, joka on ollut esillä varsin pitkään omassa työssäni viisumivapautusprosessissa. Neuvottelemme neljässä äh, vaiheessa. Yksi näistä vaiheista on ihmisoikeudet ja tämä on nyt se asia, jossa myöskin olemme vähiten edistyneet niin, että edelleen otamme tämän esille niin ministeri kuin myöskin äh, työsuhteessa Venäjän kanssa, niin että pahoittelen, en tätä muistanut tuossa sanoa. Olen vaikuttunut tästä suuresta konsensuksesta täällä täysistuntosalissa. Meitä kaikkia huolettaa Venäjän tilanne, erityisesti näiden lakien osalta, joista olemme keskustelleet, mutta myöskin muut asiat. Ja tuossa alustuksessa kerroinkin aika pitkällisesti siitä, mitä korkea edustaja ja komissio tekevät, jotta jatkuvasti voitaisiin käyttää kaikki ne välineet, joita meillä on asioiden esillä pitämiseksi ja muutoksen aikaansaamiseksi. Olemme saaneet selkeää tukea sille täällä, se on hyvin tärkeää ja olen varma siitä, että palaamme näihin asioihin vielä, koska todennäköisesti lähitulevaisuudessa asian tila ei muutu. Kiitokset äh, puhemies tästä keskustelusta. Kiitokset äh, komission jäsenelle. Tähän Malmströmin puheenvuoroon keskustelu päättyy. Tästä ei ole julkilausumaa, joten siitä ei myöskään äänestetä. Ja keskustelu on näin ollen nyt päättynyt ja siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Jó reggelt kívánok! A következő napirendi pontunk a Macmillan Scott jelentés. Hyvät kollegat, seuraava kohta esityslistalla on Macmillan Scottin mietintö vuosikertomus valiokunnan toiminnasta 2012. Macmillan ei